Tunnen olevani niin velvollinen EUn kansalaisille tässä asiassa. Vielen Dank, Frau Colleen Köstinger. Kiitoksia, kollega Köstinger. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä siinä kollega Roito. Pane předsedo, jsem nadmíru spokojený.